Olen vastaanottanut neuvoston ensimmäisen kannan ja siihen liittyvän perusteluosan ja komission julkilausuman koskien komission ja parlamentin kantaa koskien eurooppalaista perintöä kysymystä. Tämä kausi alkaa huomenna eli 16.9.2011. Ensimmäisenä siirrymme sitten kohtaan Valko-Venäjä. Ja kollega Dikaiser, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Suotte varmasti anteeksi tämän keskeytyksen, mutta olisin halunnut vedota ennen kuin aloitamme Rafa Nasetin tapauksesta. Hän on syyrialainen psyka, psykoanalyytikko, tunnettu Ranskassa. Hänet pidettiin viime viikolla eikä ole mitään kuultu hänestä sen jälkeen. Hän oli kuitenkin Damaskossa ja oli juuri matkalla Pariisiin tyttärensä luo. Hän on erittäin sairas henkilö, sydänvika ja hän on hävinnyt Syyrian vankiloihin jonnekin. Olemme pyytäneet puhemies Busekia puuttumaan asiaan, mutta tiedätte, että paljon tällaisia ihmisten katoamisia tapahtuu. Ja jos nimeä ei mainita julkisesti, ihmiset kate, kat, katoavat ja heidät voidaan tappaa mielivaltaisesti. Kiitoksia. Thank you. And now we can start with Belarus. Kiitoksia. Nyt Voimme siirtyä ensimmäiseen asiakohtaan Valko-Venäjä, ihmisoikeusaktivisti Ales Bialatskin pidätys. Romeva Irueda, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensimmäinen kerta, kun puhumme valko jälleen kerran, meidän täytyy ilmaista syvä huolemme yhä huononemmasta ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta Valko-Venäjällä. Toisaalta kuitenkin olen iloinen siitä, että sovimme siitä tulevassa päätöslauselmassa korostamme sitä, että valko viranomaiset ovat ottaneet huomioon kansainvälisen toiminnan, ei vain Liettuan toiminnan. Tämä sopimus siirrosta koskien terroristeja, ja nyt he ovat käyttäneet tätä hyväksi ja pyrkivät kontrolloimaan täysin toisen ajattelua ja toimimaan kansalaisyhteiskuntaa vastaan. Tämä pitää tuomita ja me pahoittelemmekin molempien Puolan ja Liettuan rahoitusviranomaisten vastuusta. Tai siis olemme tyytyväisiä heidän toiminnastaan. Kuitenkin tästä tekstistä puuttuu se, että me pahoittelemme myös sitä, että Skotlannin pankki ei ole ollut mukana yhteistoiminnassa, eikä, eivät jotkut muutkaan eurooppalaiset pankit. Mielestäni tämä on erittäin vakava asia. On totta, että he ovat tehneet päätöksen lopultakin lopettaa tällaisen rahoitustoiminnan, mutta siltikin meidän pitäisi vedota kaikkiin eurooppalaisiin pankkeihin ja rahoituslaitoksiin, jotta lopettaisivat kaiken tyyppisen rahoituksellisen yhteistyön valko nyt viranomaisten kanssa. Ja haluan ottaa tämän tärkeän asian esille, eikä meidän pitää aloittaa toimintaa kuten tavallista ilman, että näin tapahtuu. Kiitos. Thank you, Mr. Romevairu. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Tanok. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Nykytilanne on paheksuttava, kun otetaan huomioon, 20 vuotta sitten Neuvostoliitto hajosi. Se, että Lukashenko tähän päivään asti pitää hyväksyttävänä sitä, että voidaan sortaa ja käyttää brutaalia väkivaltaa, jotta voidaan rauhanomaiset mielenosoittajat tukahduttaa. Sitä voidaan hyväksyttää Hallituksen käytös ennen vaaleja ja sen jälkeen oli myöskin paheksuttavaa. Sen vuoksi tämän äh, salin ja ryhmäni toive on se, että valko pitäisi mennä sille tielle, jossa demokratia annetaan kukoistaa ja liittyä Euroopan yhteiseen perheeseen, johon se äh, varmasti kuuluu. Vaalien jälkeen tapahtumat osoittavat, että valko kansakin on valmis tähän. EUn viestin täytyy olla tällä hetkellä se, että se viesti on yhtenäinen ja vahva ja ESR-ryhmä uskoo, että täytyy aloittaa keskustelut opposition kanssa. Täytyy myöskin näyttää toimiemme kautta. Siihen täytyy kuulua hallinnon kohdistettuja pakotteita, ja siinä mielessä vaadimme kansainvälistä yhteisöä jäädyttämään hallinnon varat siihen asti, kun tällaiset henkilöt, kuten Bielatski, on vapautettu kuten muut opposition edustajat ja toisin ajattelijat, ja että, heidät, poistetaan, että heiltä poistetaan syy, syytteet. Ensimmäisen Euronest-kokouksessa ei ollut valko edustajia ja se on kovin pahoiteltavaa, koska valko on kyse niin paljon muusta kuin Lukashenkosta ja hänen kätyreistään. Mr. Palet. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Paletskis. President. Kiitoksia puhemies. Presidentti Lukashenko on tehnyt päätöksen vapauttaa 11 poliittista vankia, jotka tuomittiin 19. joulukuuta tapahtumien jälkeen. Kyseinen päätös todennäköisesti ei ollut mikään sattuma. Se tehtiin tänään juuri kun me keskustelemme päätöslauselmasta. Ja me pidimme ensimmäisen Euronest yleiskokouksemme. Tämä on myönteinen askel, kuitenkaan se ei riitä. Meidän pitäisi tiukasti tuomita Alex Vialetskin pidätys hän on vapaustaistelija. Meidän pitäisi myös muistaa valko siitä, että dialogin uudelleen avaaminen valko kanssa on mahdollista vasta sitten, kun on vapautettu ja äh, palautettu vankien kunnia EU-jäsenvaltioiden pitäisi parantaa ja koordinoida – mekanismit, jotka liittyvät henkilötietojen suojeluun oikeudessa kysymyksellä, kun olemme tekemisissä e- ei-demokraattisten, epädemokraattisten maiden kanssa. Haluaisin myös rohkaista valko ja vedota siihen, jotta se reagoisi komission ehdotukseen ja aloittaisi neuvottelut viisumimaksujen vähentämisestä. Kiitos seuraavana edustaja Donskis. Herra puhemies, tämä ei ole ensimmäinen kerta, että me tuomitsemme näitä valko toimia, ihmisoikeusaktivisteja vastaan, vapaa media ja muut toimijat ovat joutuneet näiden iskojen kohteeksi, mutta Lukashenko vain pitää kiinni tästä toiminnasta. Tämän, tällä kertaa kyse on kuitenkin erityisestä tilanteesta. Rikoslain käyttöön otto liitto äh, aktivisteja vastaan toimittaessa menee kyllä aivan liian pitkälle. Tämä on uusi ulottuvuus ja erityisesti meidän täytyy muistaa, se, että myöskin äh, omaisuutta on takavarokoitu suurissa määrin. Arvoisa edustaja, voisitteko puhua hiukan hitaammin? Nyt täytyy tietenkin uh, muistaa, että valko yrittää katsoa, kuinka pitkälle se voi mennä näissä ihmisoikeusloukkauksissa, mutta meidän täytyy myöskin muistuttaa sitä näistä moraalisista sitoumuksista. Jos me hyväksymme tämän tyyppisen valko toimen, niin me samalla hyväksymme myöskin Lukasenkon hallinnon toimen ja silloin emme voi muuttaa tilannetta ja silloin olemme häviäjän puolella ja se on selvä mihin se johtaa. Ja tästäpä syystä meidän on reagoitava tähän käsittämättömään tilanteeseen vielä voimakkaammin kuin aikaisemmin. Meidän on tunnustettava, että Ales Biratskia vastaan on nostettu tekaistut syytteet ja että tässä ei ole noudatettu normaaleja menettelytapoja. En tietenkään voi puhua Puolan puolesta, mutta Liettuan kansalaisena voin sanoa, että olen todella pahoillani Liettuan tapahtumista, erityisesti oikeusministeriön puolella. Mutta tietenkin valko viranomaisilla on oma vastuunsa. Meidän täytyy vain osoittaa, että he eivät voi päästä tästä kuin koiran veräjästä vetoamalla EUn johonkin muotoon seikka virhaaseen. Liberatski on vapautettava ja niin tulee varmasti myös käymään. Kiitoksia. Thank you, Mr. Don. Oikein paljon kiitoksia edustaja Donski. Seuraavana edustaja Preda. Mulțumesc uh, mult, domnule președinte. Gazetele de ieri din diverse locuri Eilisen sanomalehdet julkaisivat, että Valko-Venäjän valuutan arvo on pudonnut 40 prosenttia viime aikoina kriisin vuoksi. Sanomalehdet kuitenkin unohtivat mainita, että valko on talous, joka on tuomittu epäonnistumaan. Sanomalehdissä ei myöskään mainittu, että talous – Siihen liittyy poliittinen sorto, kuten kaikessa totalitaarisessa järjestelmissä. Alex Bielitski no, pidätys on vain yksi tapaus surullisessa sarjassa ihmisoikeusloukkauksia, jotka parlamentti on johdonmukaisesti tuominnut. Kehotamme siihen, että herra Bielatski vapautetaan ehdoitta ja välittömästi sekä vaadimme, että se artikla poistetaan rikoslaista, joka estää osallistumisen rekisteröimättömiin yhdistyksiin. Täytyy jäädyttää niiden ihmisten varat, jotka ovat, liitty, jotka ovat liittyneet tähän tapaukseen. Kiitoksia sitten poliittisten ryhmien puolesta. Kollega Sogor EPPn puolesta, olkaa hyvä. No, mikrofoni, please, mikrofoni. Mikrofoni, olkaa hyvä. Yes, által vezetett Jasna six tavasz puhemies. Ales Vialliatskin ja Viasman toiminta vuodelta 1996 on ollut aivan esimerkillistä – kun rakennettiin kansalaisyhteiskuntaa. että tämä pitää rohkaista muita henkilöitä, muita järjestöjä olemaan yhtä rohkeita toiminnassaan ja pitää velvoittaa valko noudattamaan ihmisoikeuksia. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että kaikenlainen pelottelu kuuluukin erilaisiin diktatuureihin, jos jos pyritään murskaamaan Bialetskin, niin tästä osa johtopäätöksen on mahdotonta toimia direktori. Siksi kansainvälisen yhteisön toiminto on, toiminta on niin tärkeää ja samoin EUn reaktio tässä asiassa. Pitää tulla selväksi, että Valko-Venäjän täytyy kunnioittaa ja noudattaa demokraattisia periaatteita ihmisoikeuksia. Jos näin ei tapahdu maassa, niin silloin se ei voi luot, laskea minkäänlaisen yhteistyöhön tai myönnytyksiin EUn taholta. Samalla, samalla valko-venäläistenkin täytyy voida tietää, että EU on heidän rinnallaan. On behalf of the Socialist and Repo, SR-ryhmästä. Arvoisa puhemies. Venäjä polkee toistuvasti kansalaistensa ihmisoikeuksia ja häiritsee toimittajien sekä opposition toimintaa vuoden kaksituhatta kymmenen epärehellisten joulukuun presidentinvaalien jälkeisiin protesteihin osallistuneita on tuomittu useiden vuosien vankeusrangaistuksiin ja näiden joukossa on myös presidentinvaaliehdokkaita

Euronest-yleiskokouksesta. Ja te tiedätte, että siellä ei ollut valko edustajia paikalla. Se on tietenkin erittäin valitettavaa koko prosessia ajatellen, mutta erityisen häpeällistä tämä on valko kansan näkökulmasta katsottuna. Ja tämä on Lukashenkan ja hänen hallintonsa syytä. Jokunen viikko sitten samainen presidentti ilmoitti, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan ja että Valko-Venäjällä aloitetaan keskustelut pyörän pöydän ääressä. Mutta vaikka talous heikkenee, niin silti Lukashenko vain jatkaa vanhalla tiellä ja Bialatski ei ole mitään, hänellä ei ole mitään toivoa ainakaan tällä erää päästä vankeudesta. Meidän täytyy siis jatkaa Lukasenkan hallinnon painostamista ja toivottavasti me teemme sitä jatkuvasti, kunnes tilanne muuttuu. Mutta me emme voi vain syyttää, vaan meidän täytyy myöskin tarjota kansalle meidän auttava käteemme. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Bielan ECR puolesta. Kiitoksia puhemies. Bieletskin pidättyminen tietysti herättää oikeutetusti kansainvälisen yhteisön mielenkiinnon. Myöskin äh, kun näin räikeästi sorretaan ihmisoikeuspuolustajia, niin tässä ei voida olla toimettomina valko tapaukset osoittavat, että hallinto siellä on vielä kaukana rakentavasta vuoropuhelusta Euroopan kanssa. Vain tiukka linja Brysselistä äh, hallitusta kohtaan on, voi myötävaikuttaa siihen, että poliittinen tilanne maassa paranee. Vetoan presidentti Lukashenkoon, että välittömästi vapautetaan Alespe Latski sekä kaikki muut poliittiset vangit – ja että poistetaan heiltä syytteet. Vetoan valko viranomaisiin, että kansanvapauksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Myöskin ottaen huomioon nämä rekisteröimättömien järjestöjen hyväksyminen. valko vastaisia toimia täytyy voimistaa ja harjoittaa päättävästä politiikkaa niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa Bieletskin pidättämisestä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Verja Guen puolesta. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. taisteli erityisesti ranskalainen ihmisoikeusliiga, kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö. Ne edustajani niin siksi puhun erittäin liikuttuna tässä tilanteessa, kun keskustelemme Ales Vialjatskin tilanteesta. Hän on varapuhenta kansainvälisessä järjestössä. Tämä on neljäs päätöslauselma ihmisoikeustilanteesta Valko-Venäjällä. Tämän vuoden alusta lähtien voitaisiin luulla, että jotenkin keskityisimme vain yhteen maahan, mutta mehän tiedämme, kuinka tilanne on vakava tässä maassa ja kuinka paljon se on vielä pahentunut. Näin ollut 2003 ja ihmisiä, jotta voitaisiin toimia Vienes on pyrkinyt avaamaan tilin ulkomailla ja nyt näitä summia pidetäänkin maassa ikään kuin olisivat henkilökohtaisia tuloja Alles Vialitskilla ja tässä on syytetty massiivisesta veropetoksesta, kun ajatellaan hänen henkilökohtaisesta tilannettaan. EUn apu kansalaisyhteiskunnalla valko on valunut hiekkaan. Mutta kaikkein vakavinta tässä on, että herra Bialitski on joutunut tähän tilanteeseen sen takia, että Valko-Venäjän viranomaisen välttämättä tietoja puolesta ja liettuosta kahden keskisopimuksissa sopimuksissa ja on mukamassa taisteltu vain terrorismia vastaan. Haluaisin, että te uskoa, että tämä on virhe, niin kuin tällä hetkellä näiden maiden hallitukset väittävät, mutta pyydän teitä, komissaari, painostamaan hallitukseen, jotta tällaiset asiat eivät enää toistu uudestaan tekemään kaikenne, jotta voidaan mahdollistaa se, että Alas Bialitski, Bialjatski voidaan vapauttaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Posselta. President. Arvoisa puhemies, me vaadimme Bialatskin vapauttamista. Me vaadimme, että voimakkaammin tuetaan maan demokraattista oppositiota ja vapaita medioita. Ja lisäksi me vaadimme järjestelmän muutosta, joka on oikeusvaltion peräajatteeseen ja demokratiaan nojautuva. Me emme saa nyt katsoa pois niin kuin Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä teimme, varsinkin kun kyse on diktatuurista keskellä Eurooppaa. Tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että jo edellisellä istuntokaudella, niin kuin kollega Des ilmoitti minulle, että me teimme hartiavoimin töitä sen puolesta, että itäinen ja eteläinen kumppanuuspolitiikka erotetaan toisistaan. Nämä asiat sekoitettiin toisiinsa ja itäla itäinen kumppanuus koskettaa vain ainoastaan itäisiä maita ja tänä viikkona me olemme tehneet oikeita päätöksiä tämän asian tiimoilta. Olen kiitollinen puheenjohtajavaltiolle siitä, että tämä Prahan huippukokouksessa päätetty ja, jakoero on mm, selvästi otettu esille. Tähän me tulemme perustamaan työmme jatkossakin, mutta valitettavasti me emme voi saada valko mitään aikaiseksi niin kauan kuin siellä vallitsee diktatuuria. Tästä syystä me tarvitsemme valko myöskin demokratiaa, jotta se voidaan demokrat todellakin linkittää eurooppalaisen demokraattisen prosessin sataprosenttisesti. Kiitoksia. Rova Geringer de olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Herra Bielatskin pidätys 4. elokuuta Minskissä on jälleen esimerkki huonosta ihmisoikeustilanteesta valko -Venäjälle. Herra Bielatski on julkinen ihmisoikeuspuolustaja ja aktivisti. Hänen työnsä on suuri panos sillä, että voidaan varmistaa monien kansalaisten oikeudet maassaan. Sen vuoksi hänen pidättämisensä, vero, petoksen perusteella on erityisen häiritsevää ja asia, jota ei voida hyväksyä. Eivät pelkästään nämä syytteet käytä väärin valko oikeusjärjestelmää, vaan ne ovat hyökkäys valko kansalaisyhteiskuntaa vastaan yleensä. Täytyy muistaa, että Vilatski on vain yksi tapaus monien muiden tapausten joukossa valko -Venäjällä. Maa, joka jatkuvasti sallii sen, että journalisti ja ihmisoikeus aktivisteja vastaan hyökätään. Tämän täytyy loppua. Yhdyn kollegoihin ja kehotan valko hallitusta välittömästi vapauttamaan herra Bielatskin ja lopettamaan välittömästi kaikenlaisen kiusaamisen muodot ja häirinnän muodot eh, ja vastaan tässä maassa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Jättemäki. This is not the first time Tämä ei ole ensimmäinen kerta ja oletan ikävä kyllä ei viimeinenkään kerta, kun keskustelemme ihmisoikeustilanteesta valko -Venäjällä. Ales Bialjatskin tapaus on erityisen huolestuttava ja viimeinen pitkällä listalla ihmisoikeusrikkomuksia valko -Venäjällä. Herra Bialitski, joka johtaa ihmis oikeuskeskusta on joutunut uhriksi ja häntä on vakavalla tavalla häiritty viranomaisten taholta maassa. Vetoan neuvostoon ja komissioon, samoin korkean edustajaan Catherine Ashtonin, jotta ne tiivistäisivät toimintansa, kun tuomitsevat ihmisoikeusrikkomukset valko ja näin tukisivat ihmisoikeuksien puolustajia maassa. Vieläkin tärkeämpää on vedota, että vetoan maan viranomaisen, jotta, ne, jotta he vapauttaisivat kaikki poliittiset vangit ja noudattaisivat kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja. Kiitos. Kiitoksia edustaja Jättemäki. Seuraavana edustaja Mats Talka. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tuen niitä, jotka pyrkivät parempaan ihmisoikeustilanteeseen valko -Venäjällä. Kaikkien maiden täytyy noudattaa ihmisoikeusyleissopimuksia, jotka ne ovat allekirjoittaneet. Uskon myös, että Euroopan unionin täytyy ottaa esille kaikki ihmisoikeusloukkaudet. Toivon myös, että lait ovat inhimillisiä ja että niitä kunnioitetaan. Mutta eikö tässä kuitenkin ole sellainen tunne, että tässä on yksipuolinen lähestymistapa? Viime vuonna esimerkiksi oli Israelin ja ihmisoikeus lä- lä- tällaisen kulkueen välillä taistelu ja siinä kuoli monia ihmisiä. Ja Albaniassakin kuoli ihmisiä ää, mielenosoittajia, he olisivat vain uusia vaaleja. Ja haluaisin myös ottaa esille, että monet eurooppalaiset valtiot ovat aloittaneet Libyaa vastaan sodan, jota ei julistettu, ja siitä on tullut hyvin paljon uhreja. Milloin Euroopan parlamentti käsittelee näitä tragedioita? Eikö ole sellainen tunne, että tämä on organisoitu kampanja valko ja vastaan taakana, jolloin on muutakin suuria uhkia? Kaksi pientä huomiota loppuun. YK on ihmisoikeus äh, puolustaja koskeva äh, julistus ei ollut 88, se oli 10 vuotta myöhemmin. Kuuteen mainitaan tässä surkeassa äh, esipuheessa tähän tekstiin. Toinen asia on erittäin surullista, että täällä on näin vähän ihmisiä paikalla tänään. Edustaja Posselt, haluatte käyttää sinisen kortin mahdollisuutta? Out, Hyväksyykö edellinen puhuja tämän sinisen kortin, jonka edustaja Posselt näytti? Edustaja Posselt, olkaapa hyvä. Ihan lyhyt kysymys edustaja Mastalkalla. En ymmärtänyt aivan täysin samaa, äh, aivan täysin sitä, mitä hän sanoi. Siis puolustatteko diktaattori Lukasenkoa? Prosím. Eh, já bych byl rád kdybychom mohli, hájit nikoliv dvoustandardní. Olisin oikein iloinen, jos voisimme puolustaa eh, niin, että ei käytettäisi kaksien standardien järjestelmää, että käsittelemme kaikkia yhtäläisesti. Seuraavaksi vielä edustaja Breda. Ka acceptă, nu știu Tietysti byla jedna karta odpovědět. Kollega Breda haluaisi esittää kollega Matsalkalle kysymyksen. Sopiko tämä teille? Herra Posselti, joka kysyi kollegaltamme, yrittääkö hän puolustaa herra Lukasenko. Haluaisin nyt kysyä häntä, äh, aikooko hän puolustaa Gaddafia myös? obávám se že ti kteří se s ním objímali ho hájili více. já pozitivní vztah nemám. pelkään että ne jotka häntä aiemmin halasivat niin ovat tässä Minulla ei ole mitään henkilökohtaista sidettä häneen. Przewodniczący, to oczywiście Kollega Lisek. On tietysti häiritsevää ja häpeällistä, että ihan Euroopan unionin rajojen lähellä eh, pidätetään tällainen ihminen kuten Bielatski, joka on puolustanut muita sorrettuja, joka on heitä auttanut, joka on heidän perheitään auttanut. Ja tietysti meidän pitäisi päätöslauselma hyväksyä ja monia muitakin päätöslauselmia varmaan vielä hyväksymme, mutta tässä ei voi olla harhaluuloja. Lukasenko ei näitä päätöslauselmia lukee ja vaikka lukisikin, niin ei se häntä liikuta paljon niin kuin nähdään. Eli tarvitaan pitkäaikaista ja johdonmukaista politiikkaa sekä Euroopan unionin toimielinten että kaikkien jäsenvaltioiden puolelta valkoinen ja kohtaan. Meidän täytyy kertoa Lukashenkolle hänen yhteistyöntekijöilleen syyttäjille, poliiseille, että muistamme heidän nimensä, muistamme, että kuka äh, laittaa vankilaan opposition toimijoita. Sitten äh, kun puhuttiin Puolan viranomaisista, niin Puolassa yleinen syyttäjä antoi tietoja Lukashenkoon hallinnolle. Syyttäjä, joka on tietysti riippumaton pääministeristä, parlamentista, kaikki Pääministeri ja kaikkien poliittisten puolueiden johtajat yleisen syyttäjän toiminnan kuitenkin tuomitsivat ja pitivät sitä äärimmäisenä typeryytenä. Kiitos. Seuraavana menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Keli, olkaa hyvä. Uh, the arrest and imprisonment. Pidätys ja vieläkin vangitseminen 4 elokuuta on vain yksi esimerkki lisää hirvittävistä ihmisoikeusrikkomuksista ja rikosoikeusjärjestelmän puutteista. Ehkä jossakin mielessä toivottavasti tämä saattaa olla viimeisiä vaiheita tuomitussa hallinnossa koska olemme nähneet, kun, miten kevässä kävi, kuinka ovat kaatuneet, nyt ihmiset alkavat nousta diktaattoreita vastaan, ja tällaista pitää vain rohkaista. Myös olen sitä mieltä, että aivan erityisesti se, että on tällaisia hienoja ihmisoikeuspuolustajia, jotka sitten on vangittu veronkierron perusteella se on aivan mahdoton asia hyväksyä. Jos syytettäisiin äh, raiskauksesta tai murhasta, niin silloin ehkä jotenkin voitaisiin ymmärtää, että on pantu vankilaan ennen oikeudenkäyntiä, mutta tässä tapauksessa ei mitenkään ole näin. Meidän pitää asettaa aikaraja ja asettaa sitten asteittaisia sanktioita, jos häntä ei vapauteta, jotta tämä hallinto muuttaa käytäntöön. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Saarius Volski. I agree with all those condemnations. Tuomitsen yhtä lailla nämä toimenpiteet. Mutta kyse ei ole vain yksittäistapauksesta. Niin kuin Euronest yleiskokouksen julkilausumassa hiljattain todettiin. Minä olen Belarus valko työryhmän varapuheenjohtaja. Täällä sanotaan, että 700 on vangittu, 24 poliittista aktivistia syytetään yleisen järjestyksen ja rauhan häiritsemisestä, ja tämä on johtanut vangitsemiseen ja kotietsintään ja kotiaresteihin. Me vaadimme Venä- Valko-Venäjän hallintoa alistamasta kansansa tällä tavalla ja valko hallintoa ei tulisi tukea EUn taholta ennen kuin kaikki ihmisoikeusaktivistit, journalistit ja poliittiset vangit on vapautettu. Haluan siis sanoa, että järjestelmä tulisi muuttaa. Yhden ihmisen pelastaminen ei ratkaise ongelmaa, mutta Tuskinpa näin me voimme edes ratkaista tämän yhden henkilön kohtalon, sillä jos Lukasenko jonkun vapauttaa, niin joku toinen vangitaan, joten meidän täytyy katsoa vielä tätä asiaa toiselta kantilta ja haluaisin todeta, että Euronest yleiskokous ei valitettavasti voinut hyväksyä tätä julkulausumaa, sillä erityisesti viiden jäsenvaltion edustajat vastustivat tätä ja koska parlamentti ei ollut juurikaan tätä asiaa ajamassa, joten meidän tulisi täällä tehdä jotain. Kiitoksia. Herr Obermeier. Kiitoksia seuraavana edustaja Obermeier. Pieletskin pidätys on suuri isku. Ja Liettua on tässä nyt antanut oikeusapua tässä yhteydessä valko -Venäjälle. Tässä on annettu tilitietoja Valko-Venäjän kansalaisesta Minskiin. Tilitietojen kautta sitten hallitus on pystynyt eh, pidättämään kansalaisoikeustaistelijan. Näin ei pitäisi olla

että kansainvälisiä yhteistyökeinoja on käytetty hyväksi hänen pidätyksessään, joten tässä näkeekin eh, kuinka varovaisia pitää olla tietojen kanssa, joita myönnetään kansainvälisen oikeuden avun yhteydessä. Näin ollen kaikkien maiden poli, poliisi tekee yhteistyötä keskenään, mutta tämä yhteistyö ei voi olla sellaista, että sitä kautta tapahtuu laittomuuksia ja tätä kautta saadaan laittomasti tietoja poliittisista vastustajista tai opposten edustajista. Ja näinhän on tapahtunut juuri Ales Bialyatskin ja muidenkin kohdalla. Kollega Liise sanoi, että Puolan syyttäjäviranomaiset ovat tämän toiminnan takana ja he ovat saaneet rangaistuksensa Puolassa. Pitää siis noudattaa demokraattisia periaatteita ja ihmisoikeusperiaatteita. Kiitos. Ja viimeisimpänä edustaja Gaaler. Herra puhemies, olin aivan täysin samaa mieltä edustaja Sonikin kanssa siitä, että kansallisilta veroviranomaisilta voisi odottaa tietynlaista järjen käyttöä, erityisesti silloin, kun sopimuksia on tehty valtioiden kanssa. Toivottavasti tämä on varoituksen merkki muille esimerkiksi. Toivottavasti tämä nyt on viimeisin kerta, kun joudumme keskustelemaan valko ihmislokostapauksista. Eli toivottavasti pian hallinto kaatuu ja voimme lähteä keskustelemaan esimerkiksi naapuruus kumppanuudesta ja valko kanssa voimme tehdä yhteistyötä siten, että maasta kehittyy kukoistava demokratia. Ja parlamenttia kuvastaa erinomaisesti se, että me otamme esille yksittäisiä kohtaloita. Ja minä vaadin, että ne, jotka eivät vielä ole hyväksyneet erästä aloitetta, niin, aloitetta, niin voi sitten toimia ikään kuin poliittisten vankien kummeina ja tällä tavalla antaa suurelle yleisölle tietynlaisia viestejä siitä, millä tavalla näitä henkilöitä kohdellaan ja näin voisimme saada muutosta tilanteeseen. Kiitoksia. Galler. Kiitoksia edustaja Gaaler. Seuraavana komissio. Mitä olette mieltä tästä Bialatskin tapauksesta? Edustaja Malmström members. Well, the commission... Kiitoksia. Komissio on edelleen kovin huolissaan tilanteesta ja jatkuvasta sorrosta valko -Venäjällä. kansalaisyhteiskuntaa kohtaan, poliittista oppositiota ja riippumatonta tiedotusvälineitä vastaan. Ja kuten kaikki ovat sanoneet, ei ensimmäinen eikä varmaankaan viimeinen kerta, kun tästä keskustellaan tässä täysistuntosalissa. Korkeudustaja Catherine Aston on vuoden alusta alkaen monissa monta kertaa ilmaissut huolensa valko kehityksestä. Hän on tuominnut nämä uhkailu- ja häirintätoimet äh, rauhanomaisia ihmisoikeuspuolustajia vastaan ja että ei anneta oikeudellista asemaa ihmisoikeusjärjestöille tässä maassa. Tämän päivän keskustelun aihe on hyvä esimerkki. Vaadimme, että Alestia Latski vapautetaan, joka on näkyvä ihmisoikeuspuolustaja, joka on avainasemassa kansalaisyhteiskunnassa valko -Venäjällä. on syytetty väärin perusteen veropetoksesta, niillä ei ole perustetta näillä syytöksillä. Korkea edustaja ja komissio uskovat myös, että on tärkeää estää samanlaiset tilanteet tulevaisuudessa. Se, se, että avataan muissa maissa tilejä, jotta voidaan saada avustusta, niin tätä täytyy suojata mitä suojavälineitä voidaan ottaa käyttöön tässä yhteydessä. Kollega Fyyle on lähtenyt heinäkuussa aloitteeseen, jossa valko kansalaisjärjestöjen kapasiteettia voidaan parantaa. Hän on ollut jatkuvassa yhteydessä opposition edustajien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien siellä. Myöskin avunantajien koordinaatiokokouksessa on, tai kokouksessa on järjestetty Brysselissä. Me tuemme hänen oikeudenkäyntikulujaan, Bielatskin oikeudenkäyntikuluja joka on osa tätä erityisapuohjelmaa, josta komission jäsen Fyyle ilmoitti helmikuussa Varsovassa. Pyrimme käyttämään kaikkia EUn käytössä olevia välineitä, joilla voidaan tukea Pielatskia ja muita poliittisia vankeja ja sorron uhreja Valko-Venäjällä, koska niitä on paljon, kuten olette sanoneet. Olemme panneet merkille se, että poliittisia vankeja on äskettäin vapautettu ja Lukashenkon lupauksen pyöreän pöydän neuvottelusta maan tilanteesta. Kuitenkin vakavasti otettava vuoropuhelu hallituksen ja opposition välillä valko siihen vaaditettaisiin sitä, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan syytteestä ja vapautetaan vankilasta. Yleisemmällä tasolla olemme sitoutuneet siihen, että pidetään yllä poliittista painetta valko kohtaan, jotta voidaan päästä olennaisiin askeliin sitä kohti, että ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja demokraattisia periaatteita kunnioitetaan maassa. Tässä mielessä jatkamme sitä, että ilmaisimme huolemme ja nimeämme ne, jotka ovat vastuussa näistä sortotoimista, mutta myöskin haluamme ottaa yhteyksiä opposition ja kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisiin yleensä valko -Venäjällä EU myöskin jatkaa sitä, että se haluaa saada kansainvälisen yhteisön liikkeelle tuomitsemaan nämä toimet valko -Venäjällä. Esimerkiksi 20. syyskuuta ihmisoikeuksien eh, erityisedustaja raportoi ihmisoikeusneuvostolle valko ihmisoikeustilanteesta sen seurauksena, että EU tuki eh, tätä päätöslauselmaa kesäkuussa. Kiitoksia komissaari Malmström tästä selkeästä viestistä. Arvoisat kollegat, päätämme keskustelun tästä aiheesta Valko-Venäjä. Ja ennen äänestystä vielä varsin nämä kaksi muuta asiaa. Sudan tilanne Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Tanok, olkaa hyvä.